Good morning everybody. Hyvää huomenta päivää kaikille. Voisimmeko järjestäytyä jälleen ja mennäpä läpi puheenjohtaja ilmoitukset ja valmistelijoiden ja esittelijöiden nimittämiset eilisillan jäljiltä koordinaattoreiden kokouksesta. Starting with the nomination of Ensinnäkin lainsäädäntöön mietinnöissä esittelijöiden nimitykset. Ensinnäkin direktiiviehdotus, joka liittyy vaihtoehtoiset polttoaineet kansanpuolueelle ja sitten asetusehdotus, jolla kumotaan asetus 1192 kautta 69 liittyen yritys, rautatieyritysten tilien normalisointi standardoinnille GUElle. Sitten asetusehdotus liittyen rautatievirastoon ja yhden asetuksen kumoaminen. ECR asetusehdotus, jolla tarkistetaan asetusta 1370, jota liittyy kotimaan henkilöliikenteen avaamiseen, kansanpuolue. Direktiiviehdotus, jolla tarkistetaan direktiiviä 2012-34, jolla saadaan yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ja avataan kotimaan liikenne kilpailulle ja myös infrastruktuurin hallinnointia sekä sitten se menee SD-ryhmälle. Direktiiviehdotus, joka liittyy yhteensopivuuteen Euroopan unionin rautatiejärjestelmässä ALDE direktiiviehdotus liittyen rautatieturvallisuuteen vihreät. Sitten muu kuin lainsäädäntömietinnät, neuvoston päätösehdotus, jotta voitaisiin ratifioida ratifioida, allekirjoittaa tai liittyä kapkaupunkisovituksen vuodelta 2012, joka liittyy pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanon Torremolinuksen kansallisessa yleissopimuksessa ALDE. Ja sitten komission työasiakirja, joka liittyy Teknin 1999 direktiivin jälkikäteiseen arviointiin, joka liittyy raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Siinä päätettiin, että ei mitään tehdä. Sehän nyt on kuitenkin vain komission työasiakirja lausunnot, komission tiedonanto meille ja Etskille ja neuvostolle, joka liittyy yrittäjyyteen 2020. Emme toimi siinä millään muotoa. Komission työasiakirja liittyen yhteisen ympäristötietojärjestelmään ei toimia. KARS 2020 toimintasuunnitelma kilpailukykyisen ja kestävän autoteollisuuden saamiseksi Euroopassa. ECR hoitaa tästä lausunnon. Ja sitten vuoden 2014 talousarvion painopisteet osasto 3 komissio. Se on vihreitten heiniä normaalin kiertojärjestelmän mukaan. Koordinaattorit totesivat, että emme toimi tiedonannossa, joka liittyy vihreään voimaan eikä rautatiepakettiinkaan toimia tulee. Ja sitten tiedonanto, joka liittyy loppuosaan neljättä rautatiepakettia. Sitten minikuuleminen, joka liittyy kapotaasiin. Päätimme, että järjestämme minikuulemisen niin, että mukana on valikoitu joukko sidosryhmiä juuri ennen komission ehdotuksen tuloa Siinä on mukana myös kahden selvityksen esitykset, jotka olemme teettäneet. Se liittyy EUn tiekapotaasien täytäntöönpanoon ja sosiaali- ja työoloihin tieliikennetoimijoiden parissa. Komiteamenettelystä koordinaattorit vain kirjasivat kaksi kirjettä, numero yksi ja kolme tammikuulta ja helmikuulta Muissa asioissa päätettiin, että 7. päivä maaliskuuta, kun on neuvoston tapaaminen, niin mitä siellä on asioita, oikeastaan kaksi menee 18 ja 19. 7. maaliskuuta liikennevaliokunnan kokous perutetaan Ja mitä asioita silloin piti sitten keskustellakin, niistä keskustellaan puolestaan 17 ja 19. päivä maaliskuuta. Maahuolinta. Me pyysimme, että voisimme vielä tehdä täysistuntoon tarkistuksia. Tätä on pyydetty siis, mutta esitämme, että sitä ei sallita. Tässä koordinaattoreiden kokouksesta tietoja, mukaan lukee puheenjohtajan ilmoitukset. Sopiiko näin? Passaako tämä kaikille? Kiitos. Teetä kiitos. So now move on to the next item. Seuraava kohta esityslistalla, nimittäin kello seis äänestys. No odottelen, että saan teeni tässä ensin. straight through. Thank you. You're welcome. Ah. ah, oui, oui. Madame Verac, she has already asked about the amendment. I have to check to see if the system is correct. Can we check whether the system's... Niin, tässä testataanpa, että laitteet toimivat. Äänestys alkaa. Ihan tarkistusäänestys. Has everybody voted? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Yeah, we are pleased to report. Niin voin siis kertoa, että kansanpuolessa ainakaan ei ole liikaa väkeä paikalla. Hyvä, hyvä U- uutinen ja uusi uutinen. Sopiiko, että kansanpuolessa ei ole sen enemmän ääniä? toistamiseen. No, näinä vuosina vasta toistamiseen. No, aloitetaanpa sitten. de Verakilla on suullinen tarkistuskin myöhemmin tulossa. Dieter. My card. Okay. En löydä korttiani. Happy to take, Mr. Selvä. Herra Kohin äänet voidaan kyllä huomioida, jos ei sitten kansanpuolueen väki ole liian lukuisa. Tarkistus kuusi Vilsiltä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 Kohilta ja Gaalerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 Foster-kumppanit puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää. Voimmeko ehkä tämän hoita koneäänestyksen? Äänestys alkaa. As everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Koh puoltaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 24 ja 16 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deverak, teillä oli suullinen tarkistus tässä kohdin käsittääkseni. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Right. Ilmeisesti joku vastustaa suullista tarkistusta. E- Ettekö haluaisi kuulla sen ensin? It's only, uh, that's no excuse. Michael, ei se ole mikään syy se. No siinä olisikin jo jotain. Niin haluat äh, lukea sen, vaikka tätä nyt on vastustettukin jo. Lukekaapa nyt ensin ja sitten kirjataan myös vastalause ylös. Merci, monsieur le président. Comme je vous l'ai indiqué. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten eilen haluaisin sanoa, niin halusin tehdä suullisen tarkistuksen siihen kohtaan, josta eilen iltapäivällä puhuttiin, koska minusta ei voida hyväksyä sitä, että rankaisemme niitä toimijoita, jotka ovat pitäneet kiinni lainsäädännöstä. Nyt muutamme sääntöjä, mutta miksi tämä tulisi heidän maksettavaksi? Sitten 15.25. Niissä taas tarkoituksena on mahdollistaa yhtiöille, jotka ovat jo hankkineet kansainvälisiä oikeuksia ikään kuin naivisti. Ne pitäisi käyttää kokonaan Euroopassa tänä vuonna. Kuulin kollegoita, jotka muut muistuttivat siitä, että meidän pitää olla tiukkoja kolmansia maita kohtaan, joten ehdotan seuraavaa diili ja toivon, että siitä voidaan olla yhtä mieltä. Meidän pitää olla tiukkoina vuoden 2013 loppuun asti ja jos ei saada mitään sopimusta yhteisön ulkopuolisille lennoille, niin sitten yhtiömme voisivat käyttää näitä oikeuksia ennen kuin ne jäävät tappioksi. Ja jos tämä kompromissitarkistus hyväksyttäisiin, niin sitten vetäisin pois kaksi tarkistusta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vieläkö haluat vastustaa. Eli täällä on tätä vastustettu, että me voi äänestää suullisesta tarkistuksesta, eli nyt alkuperäinen 25 ja 15 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneäänestyksellä yhdessä nämä kaksi tarkistusta. Ovat kaikki äänestäneet. Ki. Selvä. Äänestys päättyy. Koh puolesta. Hyväksytty. Nämä kaksi. Sitten kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi 30 Lichtenberg puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kohta kohdalta ensimmäinen osa ilman sanaa, koko teksti ilman sanaa only puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa tämän sanan kera puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 raukeaa, koska 21 ja 23 hyväksyttiin. Sitten 13, 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kun äänestyksenä Äänestys alkaa numero 13. Ovatko kaikki äänestäneet? Koh puolesta äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan hylätty ja hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Koch puoltaa. Äänestys päättyy. 34, 1, 6 Mietintö on hyvä, lausunto on hyväksytty. Onnittelut herra Grossille. So, next item. Seuraava kohta esityslistalla on 2020 mennessä saavutettavat tavoitteet ja niihin liittyvät koskevat keinot. rouva Rubial. Ja, ah, Mrs. Dusson. Si, anteeksi, puheenjohtaja korjasi, siis ei herra, vaan rouva Rubial. Gracias, Brian. Okei, okay, ja... Mi apellido es Guardia. Kiitos. Sukunimeni on Gardia Zaval. Rubial on oikeastaan vain toinen sukunimeni, kuten tiedätte. Meillä Espanjassa on kaikkien esi-isiämme sukunimet. Ei minulla mitenkään haittaa, että kutsutte minua Rubialiksi, mutta nimeni on oikeastaan Karjo Saval. Se, is- se kes minua se kottikin. Kyllä, että Rubial on helpompi lausua kuin Karjo Saval, joten käyttäkää vaan toista nimeäni. Kuten sanoit, olemme tässä nyt esittelemässä lausuntoa asetuksen, jossa määritellään hiilidioksidipäästöt niin, että päästäisiin tavoitteisiin 95 grammaa hiilidioksidia siis. Vahvistamme tämän tavoitteen, aivan kuten komissio ehdottaa. Tämähän oli jo esisopimus ja nyt kaikkien lukujen ja tietojen valossa uskomme, että tämä on kunnianhimoinen tavoite kylläkin, mutta mahdollinen niitä päästäisiin 95 grammaan hiilidioksidia vuoteen 2020 mennessä. Olen tehnyt 20 tarkistusta asetukseen. Uskon, että ne voitaisiin jakaa neljään blokkiin. Ensimmäinen koskee vuoden 2020 jälkeisiä tavoitteita. Tästä on pitkään keskusteltu, pitäisikö asetuksen ottaa mukaan tavoite vuoden 2020 jälkeistä tilannetta varten. Jotkut kannattavat, jotkut, jotkut argumentit siitä puoltavat, toiset vastustavat ja niillä on oma oikeutensa. Meillä ei tällä hetkellä varmastikaan ole riittävästi tietoa, emme tiedä kuinka tekniikka tulee kehittymään ja lisäksi olemme muuttamassa valvontasääntöjä ja hiilidioksidien mittaustapoja, mutta olisi varmasti joka tapauksessa ei ehkä aseta mitään konkreettisia tavoitteita, mutta joka tapauksessa suuntaa siitä, mihin autoteollisuuden olisi mentävä vuoden 2020 jälkeen jos nyt ei mitään tavoitetta aseteta, ongelmahan on se, että kuten tiedämme, autoa ei yhdessä yössä rakenneta, vaan tarvitaan suunnittelua, tarvitaan äh, tekniikkaa, tarvitaan aikaa, niin että ennen kuin uutta autoa saadaan markkinoille, niin 7-8 vuotta voi mennä. Jos nyt emme jo ryhdy pohtimaan, mihin suuntaan pitäisi vuoden 2020 jälkeen mennä päästöjen kanssa, emmekä pääse sopimukseen, niin kunhan 2020 vuosi on loppu, niin meillä ei ole mitään hiilidioksidipäästötavoitteita. Tästä syystä meistä tuntui hyvältä, että, että, että annettaisiin ainakin tällainen viuhka eri mahdollisuuksia ja näin meillä olisi tavoite vuoden 2020 jälkeen päästöille jo, ja tämä viuhka menisi 65-75 grammaan hiilidioksidia, eli tällaisessa haarukassa voisivat nämä päästötavoitteet olla vuoden 2020 jälkeen. Sitten tämä seuraava tarkistus ähm, äh, kokonaisuus koskee superbonuksia. Komission ehdotuksessa haluttaisiin ottaa käyttöön tällaiset ikään kuin palkkiot autoteollisuudelle niin, että sellaiset merkit ja yhtiöt, jotka tekevät autoja, jotka päästävät vähemmän kuin 35 grammaa hiilidioksidia vuodesta 2020, 2020 35 saisivat palkkioita. Minusta tämä on hyvä ehdotus, koska meidän on tuettava ja autettava autoteollisuutta niin, että autoteollisuus yhä pyrkii investoimaan päästövähennyksiin ja tekniikan parantamiseen mutta tämä vaihtoehtoinen ehtoinen ehdotuksemme superbonuksista olisi mielestäni sellainen, joka auttaisi teollisuutta parantamaan toimintaansa ja antaisi kannustimia tekniselle kehitykselle, mutta lisäksi tässä on mukana tämä keppiosuus, ei pelkkää porkkana, vaan myös keppiä, eikä tarkoituksena ole rangaista e, teollisuutta sinänsä, vaan niin, että Euroopan että huomioitaisiin Eurooppa teollisuussektorina ajatellen sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Siellähän on myös kannustuksia, mutta myös rangaistuksia. Jos Euroopassa emme ota samankaltaista järjestelmää käyttöön, vaarana on se, että, niin, että kun Yhdysvalloissa edellytetään vähimmäismäärä autoja, jotka, jotka päästävät vähemmän kuin 35 tai 50 grammaa, ja, siellä on tämä tutkimusjärjestelmä myös, niin meidän vaara, niin siellä vaarana on, että osa lähtisi Yhdysvalloista pois, ja meillähän on niin jos emme ota tällaista käyttöön, niin vaarana on se, että osa lähtee Euroopasta pois ja mehän haluamme säilyttää autoteollisuuden Euroopassa. Sitten täällä on tarkistuksia, jotka liittyvät äh, tähän äh, massaan ja äh, käydä. Nämä ovat kaksi erilaista tekniikkaa, mutta uskomme, että, aivan, että kun tulevaisuudessa käytetään tätä uutta tekniikkaa, niin pyrimme siihen, että autoteollisuusyhtiöt voivat valita, käyttävätkö ne ajoneuvon massaa vai, vai tätä jälkeä. Cuarto gran bloque de, de enmiendas tiene que ver con todas las divergencias. Sitten tämä neljäs kokonaisuus liittyy näihin päästöihin, jotka huomioidaan ja sitten todellisiin hiilidioksidipäästöihin. Yksi ongelmista liittyy siihen, että osa hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä eivät johdu itse asiassa autojen parannuksista. Ne eivät vastaa sitä, mitä valmistajat panevat paperille ja johon uskomme, kun menemme autoa ostamaan. Joten loppupeleissä polttoaineen kulutus on toisenlainen kuin mikä sen piti olla paperilla ja myös hiilidioksidin todelliset päästöt eivät ole niitä, joita saavutettiin, joten emme, tai joita luvattiin, joten emme saavuta näitä todellisia hyötyjä, joten olisi pyrittävä paremmin mittaamaan hiilidioksidia, olisi pyrittävä siihen, että muutettaisiin näitä koesyklejä, testisyklejä. Toivomme, että järkevässä ajassa nämä olisivat valmiina ja näin ollen voisimme saada paljon realistisempia kontrolleja, jotka vastaisivat paremmin todellisia hiilidioksidipäästöjä päästöjä. Tarkistustietämisen jättämisen määräaika on ensi tiistaina. Meillä on varmasti tässä vielä riittävästi aikaa työstää lausuntoa. Sitten kun saan tarkistukset, niin sitten tietenkin pyrin löytämään kompromisseja niin, että tämän valiokunnan lausunto olisi enemmistö, enemmistön tukema. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on kaksi varasitellä paikalla. Mitä puhutko? Rova Grosteet. Ja, Vorsitzender, Kollege wird... Äh, niin, puheenjohtaja, kollega äh, Florence tulee vielä, mutta minä haluaisin ihan henkilökohtaisesti kommentoida hiukan tätä aihetta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, erityisesti täällä valiokunnassa ja äh, myöskin kun katsotaan millaisen eh, näkemät olemme liikennepolitiikalle antaneet, niin hiilidioksidi on erittäin tärkeä aihe. Tässä asiassa on huomioitava se, että eh, Eurooppa tuotantoalueena on varmistettava ja se varmistetaan kahdella tapaa. Ensinnäkin, jos annamme tutkimukselle teknologialle mahdollisuuden kehittyä ja toiseksi, jos emme aseta mitään kriteerejä, niin sitten on melkein mahdotonta harjoittaa tuotantoa oikein täällä. Siksi meidän on löydettävä tasapaino toisaalta tavoitteidemme välillä ja toisaalta tämän teknologisen kehityksen välillä. Nämä pitkän tähtäimen suunnitelmat ja arvot, näitä olen hiukan skeptinen, koska ehkä ehkä meidän täytyy katsoa askel askeleelta, mikä teknologisesti on mahdollista. Se, että tavoitteet asetetaan näin pitkälle tähtäimelle ja näin mm, sitovasti, niin siinä minä kyllä toivoisin enemmän joustavuutta erityisesti mitä tulee näihin superbonuksiin tai mitä niistä väitetään. Superbonukset, niin kuin komissio ne ehdottaa, niin esittelijä ehdottaa tätä muodossa, joka mielestäni on paljon parempi. Superbonukset rajoitetaan tiettyihin ajoneuvoihin ja ainoastaan tähän 1,3. Se on minun mielestäni liian vähän kannustinta, jotta ensi vuosina voitaisiin päästä uusiin kehityssuuntauksiin ja kannustettaisiin ylipäätänsä tällaisten autojen rakentamiseen. Mielestäni superbonusten täytyisi olla paljon palkitsevampia niille autonvalmistajille, jotka osallistuvat tähän. Tässä nyt alustavat kommenttini. Toivottavasti kollega Florence, joka on varjoesittelijämme, voi tulla vielä ajoissa paikalle niin, että hänkin voi ottaa kantaa tähän aiheeseen. Kiitoksia. Rova Meissner. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia myöskin esittelijälle eh, tehdystä työstä. Tämä on hyvin perusteellista. Sen kuulee myös kaikesta siitä, mitä te sanoitte. Ja varmasti on niin, että haluamme mennä eteenpäin, mitä tulee ympäristöystävällisyyteen liikennealalla. Meidän on kuitenkin myös varmistettava, ja tätä korostivat sekä esittelijä että herra Grosch, että Euroopan autoteollisuuden on pysyttävä kilpailukykyisenä. Eli tässä on todellinen tasapaino saatava aikaan. Eli nyt sitten näistä pitkän aikavälin tavoitteista olisi kyllä hyvä tietää, miten mennään eteenpäin, mutta minä olen sitä mieltä, että komission ehdotus menee riittävän pitkälle, emmekä ehkä voi edes äh, päättää mitään, joka menee siitä pidelle. Kyllä minä ymmärrän, jos esittelijä sanoo, että hän haluaa mennä pidemmälle tai tehdä äh, ehdotuksia ja antaa suuntaa, mutta minun mielestäni suunta on kyllä annettu ja eh, kuka tietää, kuinka pitkällä olemme, kun sitten täytyy valita uusia parametreja. Mm. Minä olen sitä mieltä, että me voi asettaa vielä tavoitteita vuoden 2020 jälkeen. Monella muulla saralla on tapahtunut tutkimuksissa ja kehityksessä niin paljon yllättävää lyhyessä aikavälissä, että kyllä meidän pitäisi hiukan vielä odottaa. Sitten superbonuksista. Eh, mielestäni hyvä asia, että meillä on ne ja tällainen kannustus. Listin järjestelmä on periaatteessa aina hyvä, mutta meidän on katsettava, että meillä on sellainen järjestelmä, joka on tasa-arvoinen eri äh, autonvalmistelijoiden välillä. Kuluttajat eivät osta pelkästään pikkuautoja, vaan haluavat myös suuria autoja. Ja äh, siksi mielestäni on tärkeää, että äh, eivät pelkästään ne valmistajat, jotka rakentavat ainoastaan suuria autoja, ovat heti heikommassa asemassa. Kannustimet ovat tietenkin aina parempia kuin rangaistukset. Meidän on vain katsottava, miten me ne asettamme Sitten näistä hyötyparametreista, se on mielestäni ihan järkevää ja myöskin lisäavoimuus, että otetaan todelliset hiilidioksidipäästöt huomioon. Tietenkin on aina tärkeää, että katsomme, että se mikä on tässä ilmoitettu todella sellaista, että, sillä voi, että se palvelee tavoitetta hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. En ole aivan samaa mieltä kaikkien tarkistusten kanssa ja aion joitakin tarkistuksia vielä tehdä, mutta kokonaisuudessaan linja on oikein hyvä. Symfomis. Herra Zeller, ilmeisesti Rostockin puolesta. Kiitos. Muutama sana Anna Rosbachin varjoesittelemme puolesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä tämän lausunnon parissa. ECRn varjoesittelijä tukee tätä erojen lieventämistä. 9-15 tarkistukset henkilöautojen kohdalla ja muissa kuljetusneuvossa omat tarkistuksensa. Me olemme kuitenkin demokraattinen ryhmä ja vähän erimielisiä joissakin asioissa, kun on kaksikin vaihtoehtoa tavoitteiden asettamiseksi uusille kaupallisille kuljetusneuvoille. 17-20 tarkistukset koskevat tätä ja myös superbonuksia 20-23, jos ne päästöt ovat alle 35 grammaa. Varjoesittelijämme ei tue sitä, että meillä on 2020 tavoitteet jo nyt. Myöhemminkin voidaan miettiä ja tarkistaa tätä, tästä on omat tarkistukset, mutta rakentavassa hengessä kuitenkin jatkamme työtä. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Taylor, vihreät. Thanks, uh, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kyllä, ei kun kiitoksia valmistelija kovasti tämän käynnistämisestä minä olin hiljattain juuri varjoesittelyiden tapaamisessa ja me kuulimme myös pääosaston edustajaa, että jos heikennetään tätä tavoitetta grammojen osalta kilometriä kohdena, niin se myös veisi pohjan pois tavoitteiden saavuttamiselta. No, kun sitten määrittelemme hiilidioksitasoja jatkua varten, niin minä esittäisin, että sen sijaan, että tässä vesitetään tätä niin voitaisiin vahvistaa toimenpiteitä. Näin voisimme kyllä edistää vähentämistavoitteita. Mielestäni sitähän me kaikki tässä ajamme takaa. Siksi mielestäni se, että meillä on jotenkin tuettu tätä myös kohtuuhinnoin, niin se edistäisi kyllä ympäristö. Ehkä se oli 80 grammaa ja 118 grammaa kuljetusajoneuvoja varten. Tämä olisi saavutettavissa ja houkuttelevampaa. Minä uskon, että meidän täytyy olla tässä rohkeita, vaikka se on poliitikolla aina aika hankalaa, mutta täytyy olla urhea, rohkea ja kunnianhimoinen, kun tavoitteita asetetaan 2025 asti niin, että alaakin saisi jotain käsin tuntuvaa, jonka pohjalta tehdä työtä. Olen kuullut autoteollisuuden edustajilta, että jonkun täytyy nämä viulut maksaa. Minä olen aivan vakuuttunut, että ja nimenomaan valmistelijoiden itsensä pitäisikin viulut maksaa, koska saastuttaja maksaa periaate vallitko tässä myös. Totta kai valmistajat tarjoavat myös työpaikkoja, niitä tarvitaan. Ja totta kai tarvitaan tehokkaita ajoneuvojakin, niitä he valmistavat. Mutta kun valmistajat näinä aikoina nyt saavat valtavia voittoja, suurempi kuin koskaan aikaisemmin, niin enpä usko, että tässä nyt suuria kuluja tulisi, jos halutaan saavuttaa myös tavoitteet. Sen sijaan, jos näitä vähennyksiä ei saavuteta, niin planeetta ja sen kamaralla asuvat kärsivät näistä kaikkein ikävimmistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Eli odotan mielenkiinnolla yhteistyötä valmistelijan kanssa, omien tarkistustemme tiimoiltakin, ja mahdollisesti ajatella myös äänestystä. Mr. Herra Rike. Merci, monsieur le président. Je d'abord... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella valmistelijaa erittäin laadukkaasta työstä. Olen oikein tyytyväinen siitä, että jalanjälki on otettu rohkeasti käyttöön. Tämä on varmasti parempi valinta kuin massa ja että se otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2016 alkaen, niin se on varmasti hyvin ovelaa se järjestää, se saa ratkaisun nykypäivän tulevaisuuteen ja, ja myös valmistajien testit on päivitetty pari viikkoa sitten, se osoitti, että ongelmia on ollut. Muutama huomio. En nyt haluaisi palata enää tästä vuoden 2025 tavoitteesta onkin toivottavaa, että sanotaan, että halutaan, mitä tapahtuu vuoden 2025 jälkeen, mutta on hyvin vaikeata lukuja. Tämä haarukka onkin tässä ky- aika suuri, kun tässä kuitenkin puhutaan grammoista. Se osoittaa, että epävarmuutta on. Varmastikin on tärkeää katsoa, mitä tulee tapahtumaan ja keskustella luvuista ja siitä, annetaanko näitä lukuja vai ei. Sitten viimeinen huomio, josta aion tehdä tarkistuksen ajatuksia. Se koskee taakanjakoa tai tätä, tätä kaltevuutta, no, joka perustuu vuoden 2006 tietoihin. Kuitenkin meillä on jo vuoden 2009 validoidut tiedot käytössä, ja ne voitaisiin korjata nykylukuja, ja tämä muuttaa tilannetta henkilöautoille, vaikka kuljetusautoille vai muutakaan ja näin voitaisiin ottaa oikeat luvut laskentaan varten. Onhan turha käyttää vanhentuneita lukuja, joten tässäkin asiassa pitäisi pitää huoli näistä viimeisistä myyntipäivistä. Rova Foster. Yeah, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitos valmistelijalle. Mielestäni on itsestään selvää, että me kaikki haluamme päästä eteenpäin – niin, että voidaan lieventää mahdollisimman pitkälle saastumisen vaikutuksia, melua ja sen sellaista, mitä ajoneuvosta tulee. Minä uskon, että aika rakentavaa työtä on jo tehtykin tähän mennessä. Olen kiitollinen ennen kaikkea siitä, se mitä tuli Envivaliokunnasta. Nimittäin, että ulkopuolelle jätettiin pienet tuottajat. Mielestäni tämä on tärkeää, siis pienet valmistajat. Se on yksi tärkeä saavutus. Ja sitten mitä tulee valmistelijan näkemyksiin ja meidän valiokuntamme näkemyksiin, niin hän ole samaa mieltä muidenkin tekemän kommenttien kanssa liittyen 2025 tavoitteeseen. Me mekään usko, että se välttämättä nyt on kuitenkaan on tarpeen. Nimittäin nyt on kyse nykyisistä tavoitteista eikä uusien tavoitteiden määrittämisestä tietääkseni. Jotkut tarkistukset, joita on tehty liittyen jalanjälkiarvoon, mm, sekin aiheuttaa vähän huolia meidän parissamme, että tässä vaiheessa ruvetaan sitä lyömään lukkoon. Jotkut tarkistukset ovat selkeitä, niitä voimme tukeakin, mutta siellä on kuitenkin paljon otettu yhteyttä alan edustajien taholta maistammekin, ja jos minä ajattelen itse, niin en voi tukea mitä sellaista, joka saattaisi vaaraan autoteollisuuden yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kaikki siellä ovat joutuneet kovimaan, kovia kokemaan, ja täytyy olla myös siis realistiset tavoitteetkin. Kiitos. Ja herzlichen Dank. Immer wenn ich... Niin, sydämestä kiitokset. Aina kun minä kuulen realistiset tavoitteet ja joustavuus, niin sitten äh, se kuulostaa kyllä aika kiinnostavalta ihan äh, erityisistä syistä. Nämä ovat ikään kuin peitesanoja sille, että ei ö, halua pitää kiinni siitä, mistä on päätetty tieteellisten analyysien pohjalta, vaan ö, yritetään ö, kaikkia sellaisia asioita, joista jo on päätetty ja joille on ö, laaja tuki, niin poistaa, eikä koko autoteollisuuden hyödyksi, vaan yhden segmentin hyödyksi. Ja tässä on kyse segmentistä, joka haluaa jatkaa niin kuin tähän mennessä, eikä halua sopeutua. Koko autoteollisuus ei tue tätä. Koko autoteollisuudessa on innovatiivisia sektoreita ja sellaisia sektoreita, jotka haluavat astua 15 askelta taaksepäin. Tämä on todellisuus. Eivät ne, ähm, eivät ne ole kaikki samanlaisia. Ja eh, jos me jatkuvasti aina eh, palkitsemme niitä dinosauruksia markkinoilla, jotka eivät halua liikkua, jotka pelaavat tätä vanhaa Mikado-peliä, että joka ensimmäisenä liikkuu, on hävinnyt, niin sitten me emme koskaan tule eh, saavuttamaan mitään tavoitteita. Ja nimenomaan vaiheessa, jossa Yhdysvalloissa vihdoinkin hitaasti hitaasti syntyy ymmärtämystä sille, että ilmastonmuutosta on ja että sitä voidaan torjua. Tietenkin on ihmisiä, jotka haluavat rakastaa, haluavat ostaa valtaisia äh, sitimaastureita, jonka kanssa he sitten istuvat yksin ruuhkassa. Se on aivan selvää, mutta onko tämä se tavoite, johon johon meidän on perustettava liikennepolitiikkamme. Minä en ymmärrä, miksi äh, autoteollisuuden innovatiivinen osa äh, joutuu aina panttivangiksi, koska siellä on joitakin, jotka haluavat äh, vuoden 90 tilanteen taaksekin, joten meidän tulisi palkita innovatiivisia ja siksi minä sanon, että kyllä, meidän täytyy sanoa kyllä vuoden 20 2020 tavoitteille. Ja meillä on kyllä ongelma uskottavuutemme kanssa, jos me aina teemme yhden askeleen eteenpäin, sitten otamme kaksi taaksepäin. Mm, eikä mitään tällaisia monitulkinnaisia termejä, kuten joustavuus ja muuta. Jos me sitten rikoslaissakin käytämme tällaisia termejä, niin se on vaikeasti toteutettavasti nämä reaaliarvot. Tässä olen kyllä samaa mieltä. Rekkaliikenteessä huomaamme, että on valovuosia sen välillä, millaisia päästöjä liikenteessä todella syntyy ja mitä asiakirjoissa lukee. Tämä on saatava äh, hoidetuksi. Tämä ei ole teknisesti mikään haaste, tämä on ihan banaali asia. Kiitoksia. Herra Sarvamaa. Thank you, Chair. Uh, I will like... Kiitos. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa kuvasta uurastamisesta ja Richtenbergin puheenvuoroa innoitti minua sanomaan seuraava. Aina kun minä kuulen sanat, tieteelliset tosiasiat, varsinkin yhdistettynä muotoiluun, ellei me nyt toimi, lapsemme sinä ja sinä vuonna. Eivät enää voi nauttia planeetastamme se on minulle ongelmallista. Minulle kyllä sopii, että autoteollisuus kohentaa suoritustaan taloudellista ympäristö kykyä myös autojen osalta, mutta sen verran minä sanoin, että täytyy olla järkevää. Minä sen tunteellisemmin tähän haluan suhtautua. Pitää olla rationaalinen. Eli katsotaanpa pari vuotta vielä, ja kuten herra Zillekin totesi, 2020 tavoitteista on liian varasta mitä vielä sanoa tässä haavaiheessa. Eli minäpä tutustun tarkistuksiin nimenomaan tästä näkökulmasta ja näkökulmasta. For the commission, Mr. Hod- Komission herra Hodgson ilmasto DGstä vaihteeksi. chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valmistelijalle lausuntoluonnoksesta. Ottaisin esille neljä kysymystä, jotka valmistelikin otti esille. Ensinnäkin testisyklit. Komissio on samaa mieltä, että kuluttaja kyllä ansaitsee tarkempaa tietoa. Me olemmekin nyt työstämässä kansallisten kumppaneiden ja alan edustajien kanssa uusia testimenettelyjä. Ne tulisivat 2014 meidän lainsäädäntöömme ja uskomme, että mitä siinä on tehty, mukautuksia ja kohennettu menettelyä, niin kyllä sitten saadaan myös paljon tarkempaa tietoa autojen päästöistä. Superbonuksista. Vaikutusten arvioimme heijastelee näitä vaikeuksia, joita on löytää kannustimia sille, että saataisiin vielä vähemmän päästöjä aiheuttavien kul- Kul- kulkuneuvoja verrattuna tähän asetuksen tavoitteeseen. Tiedämme, että vaihtoehtoinen lähestymistapa on tarpeen, jos on teknisesti neutraali. Alavalmistajatkin saavat kannustimia saada parempaa myyntiä aikaan. Me olemme toimittaneet myös jotakinlaisen asiakirjan eri järjestelmien vaikutuksista, mitä tässä on esillä ollut, ja selvää on, että jos ajatellaan vaikutuksia, niin se ehkä on vähäisempi kuin superbonuksilla korkeinen kertoimineen. Sitten jalanjälki, hiilijalanjälki, jos tietenkin me olemme yksityiskohtaisesti tätäkin miettineet, kun valmistelimme tätä ehdotusta. Varmasti pitää paikkaansa, jos sanotaan, että nyt täällä haava ei ole vielä ihan selvää, mitkä parametrit olisivat parhaimmat meidän kannalta, mutta jos ajatellaan vaikutusten arviointia, niin sellaista osviittaa on saatu jalanjäljistä, että se olisi hiukkasen halvempi tapa leikata hiilidioksipäästöjä, mutta meidän mielestä mitä täytyy vielä tarkkaan miettiä valmistijoiden kanssa. Totta kai tässä on ehkä mahdollisuus haasteitakin tulossa, jos tulee kahdenlainen järjestelmä käyttöön. Kun muutenkin tässä on jo tietyn laadun osalta aika lailla haastetta sen osalta, mitä jäsenvaltioista on saatu. Sitten 2020 jälkeinen aika, mahdolliset tavoitteet silloin. Tässä on esitetty kunnianhimoista järjestelyä, että vuotuinen leikkaus olisi korkeampi kuin mitä viime vuosina on saavutettu. Mutta vaikutusarviointi on osoittaa, että se on saavutettavissa, jota kuinkin nykytekniikankin avulla, vaikka sitten kyllä tässä tarvitaan vielä parantamista. Mm, valmistajat kyllä tähän tähtävätkin. Vaikutusten arvioinnistamme on nähtävissä, että noin 17 grammaa kilometriä kohdalla keskikokoisessa autossa on suurin piirtein neutraali tavoite ajatella kustannushyötyä koko yhteiskunnalle. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitos valmistelija. Haluatteko ehkä vastata? Sí, muchas gracias, Brian. Kiitoksia, Brian. Aivan lyhyesti, niin kuin näette. Täällä on erilaisia mielipiteitä tässä valiokunnassa ryhmistä riippuen, erityisesti koskien näitä tavoitteita vuoden 2020 jälkeen. Tämähän on yksi kaikkein ristiriitaisimmista asioista. Monet niistä, jotka käyttivät tällä puheenvuoron, puhuivat siitä, että pitäisi olla järkevää, pitäisi pyrkiä tasapainoon, pitäisi pyrkiä tasapainoon hiilidioksidipäästöjen ja äh, saavuttamisen välillä ja samalla kuitenkin ajatella autoteollisuutta Euroopassa. Ja juuri siksi Tämä 65-75 haarukka on se, mitä ehdotat usein. Puhut, tapellaan yhdestä grammasta ja nyt puhutaan 10 gramman haarukasta, niin kuin herra Rike sanoi. Tämä johtuu juuri siitä, että meillä ei ole todellisia tietoja siitä, mitä tulee tapahtumaan vuoden 2020 jälkeen. Siksi ehdotamme tätä haarukkaa, joka on näin laaja. 10 gramman haarukka. Haluamme osoittaa, mikä on se tie, jota mielestämme pitäisi jatkaa. Olisi siis kannustettava tälle tielle ja on totta. On totta, että autoteollisuus on tästä yhtä mieltä. Autoteollisuus ensimmäisenä on tekemässä investointeja parantamassa autojaan, jotta hiilidioksidin päästöjä saataisiin vähenemään. Mutta on totta, että meillä ei ole tietoja käytettävissä. Ja tässä tilanteessa olisi tietenkin järkevää odottaa, mutta ongelma on siinä, kuinka kauan odottelemme. Aivan kuten alussa sanoin, jos vuonna 2018 meillä vielä ei ole varmoja tietoja eikä tavoitteita vuodeksi 2025, niin autoteollisuudella ei ole mahdollisuutta täyttää mitään tavoitteita sen jälkeen, koska siellä tarvitaan 7-8 vuotta autojen tuottamiseen kymmenenkin vuotta kaupallista tuotantoa varten, joten siksi otimme mukaan tämän laajan vaikkakin kunnianhimoisen tavoitteen vuoden, vuodeksi 2025. Jos komissio ja autoteollisuus nyt muutamassa vuodessa pääsee sopimukseen selkeistä kriteereistä ja uusista tavoitteista ja uudesta tavasta mitata hiilidioksidiakin, niin sittenhän tämä asetus häviää, häviää ja tulee voimaan uusi asetus, jota komissio tulisi ehdottamaan ja tietenkin tämäkin parlamentti sitten ottaisi siihen uudestaan kantaa. Tämä on nyt vain tällainen varotoimi siltä varalta, että jos jostain syystä ei sopimukseen päästä, jos ei ole mitään uusia tavoitteita, niin sitten meillä on ainakin tämä parlamentin laaja haarukka ehdotuksena. Ainakin meillä on jonkinlainen selkeä tie määriteltynä, mikä niin uusi ehdotus tulee. Ja on autoteollisuuskomissio, parlamentti ja neuvosto pääsevät sopimukseen tavoitteista, jotka ovat selkeitä vuoden 2025 jälkeisellä ajalla, niin tämä sitten häviää. Tämä on vain tällainen varotoimi. Niin, että jotakin olisi kättä pidempää, mikäli sopimusta ei saada aikaan. Ja nyt, kuten sanoin, odotan tarkistuksia ja sitten työstetään kompromissia, jotta saadaan aikaan lausuntoja, jota, mahdollisimman monet tässä valiokunnassa voivat tukea. Kiitos. Muistakaa, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 26. helmikuuta viikon päästä. Äänestys toimitetaan valiokunnassamme 26. maaliskuuta. Ympäristövaliokunta todennäköisesti äänestää tästä huhtikuudes päivä 24.5. ja kaarsista, autoista ja sitten kulkuneuvosta huhtikuusta, mutta 26. helmikuuta kuitenkin määrääkö tarkistuksen jättämiselle ja 26. maaliskuuta täällä äänestys. Kiitoksia kovasti. Mennäänpä sitten seuraavaan kohtaan. Suljetun ovin muuten, eli muut poistukoot ja herra Gudrun ja Troidek pääsevät sisälle. Tyhjennetään kuitenkin sali turhasta väestä ja sitten suljetunnelmin jatketaan.